hyväksymme sitten sopivan päätöslauselman. Minun täytyy ilmoittaa teille nyt seuraavasta esityslistan muutoksesta artiklan 140 mukaisesti, sen kohdan kaksi mukaisesti, poliittisten ryhmien hyväksymisellä seuraavaa esityslistaan huomenna torstaina iltapäivällä on ajatus keskustella artiklasta 122 Egyptin tilanteesta ja se on poistettu esityslistalta. Onko tähän sanottavaa? No näin ollen ehdotus on hyväksytty. Seuraava kohta esityslistalla onkin juuri nimenomaan komission varapuolella.